Tanska haluaa jäädä tämän järjestelmän ulkopuolelle. Me haluamme itse päättää, mitä tällaista politiikkaa harjoitamme. Se on Tanskan äänestäjien asia, eikä minkään Frankfurtin pankkirin asia. Seuraava istunto pidetään 7. huhtikuuta 14.30 alkaen ja se on erityisistunto, jossa tutkitaan tuloksia aikaisemmasta Euroopan neuvoston huippukokouksesta. Istunto päättyy. Puh.